Good morning, ladies and gentlemen. hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Parahin presidentti Robinson, hyvät kollegat kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista, hyvät naiset ja herrat. Naisten asianvaliokunnan puheenjohtaja kollegani Iratse Garcia Perez on edelleen matkalla tähän kokoukseen. Tehän varmaan tiedätte, että Brysselin ruuhkat ovat tunnettuja, joten ei ole lainkaan yllättävää näin torstai-aamuna, että kaikki eivät ehdi paikalle aivan ajoissa. Pyydän ymmärrystäni sille, että joudun nyt aloittamaan kokouksen puheenjohtaja Garcia Peresin poissa ollessa, mutta itselläni on tässä aamulla toinen tärkeä kokous. Minun on sitä lähdettävä johtamaan ihan muutaman minuutin kuluttua ja siitä syystä joudun tässä nyt hieman kiirehtimään. Joten toivon teidän nyt hyväksyvän sen, että aloitan todella puheenjohtajan poissa ollessa. Haluan kiittää teitä mahdollisuudesta tulla puhumaan tähän erittäin tärkeään kokoukseen. Pidän erinomaisena sitä, että tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän puitteissa, 8. maaliskuutahan on kansainvälinen naistenpäivä, niin naisten ja tasa-arvoisen valiokunta Euroopan parlamentissa päätti tämän tärkeän kokouksen järjestää. Se on äärimmäisen tarpeellinen ja äärimmäisen ajankohtainen aiheeltaan. Tämän päivän kokouksessanne tulette keskustelemaan käynnissä olevasta pakolais- ja maahanmuuttokriisistä ähm, sukupuoliulottuvuuden äh, kautta ja pohjalta. No, no, no. No worry, I... Älä huoli, minä tässä jo kerroin, että olette minuutin myöhässä. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin puhemiehenä itsekin usein olen myöhässä samoista syistä kuin nyt ähm, puheenjohtaja Garcia Peressä. Äh, paitsi että Brysselin kaduilla on ruuhkaa, niin äh, myös täällä Euroopan parlamentin käytävillä usein on ruuhkaa. Tosiaan, hyvät naiset ja herrat, olen osallistunut lukuisiin kokouksiin, haastatteluihin ja keskusteluihin pakolaiskriisistä. Nämä tapaamiset ovat erittäin tuskallisia minulle. On todella Äh, tuskallista äh, katsoa, että usein halutaan keskustella vain siitä, että meidän tulee sulkea rajamme, kansalliset rajamme. Usein pakolaiset nähdään uhkana yhteiskunnallemme, eikä ymmärretä, että he ovat ihmisiä, jotka pakenevat sotaa, joutuvat jättämään koko elämänsä taakseen löytääkseen turva, turvasataman. Pakolaiskriisissä on kyse ihmisistä. Nämä ihmiset tarvitsevat meidän apuamme ja yhä useampi noista ihmisistä on naisia ja lapsia. Helmikuussa 2016 UNICEF äh, raportoi, että ensimmäistä kertaa äh, tämän kriisin alkamisen jälkeen naisten ja lasten lukumäärä Eurooppaan saapuvien joukossa siis oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin äh, miesten määrä, aikuisten miesten määrä. Ja naiset ja lapset ovat kaikkein haavoittuvin, haavoittuvin ryhmä. Heihin kohdistuu hyvin monenlaista syrjintää ja heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan. Ensinnäkin meidän on torjuttava sitä järkyttävää väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin heidän kotimaissaan lähtömaissaan, mutta samoin väkivaltaa kohdistuu heihin myös heidän matkallaan ja heidän saapumispaikassaan. Monissa konflikteissa ähm, naisten oikeuksia rikotaan ja äh, jopa raiskausta käytetään sota-aseena. Ja kun naiset sitten lähtevät pakomatkalle, pakenevat sotaa ja konflikteja, heihin kohdistuu valtavia riskejä, erityisesti jos he matkustavat yksin, heihin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa ihmissalakuljettajien taholta, muiden rikollisryhmien taholta matkan varrella. Samoin mm, heihin kohdistuu ihmiskauppaa ja prostituutiota, heitä pakkoprostituoidaan. Ja nämä uhrit tarvitsevat Euroopan unionin suojelua mutta heidän erityistarpeensa tulisi tunnustaa. Eh, he ovat usein traumatisoituneet, joten eh, he tarvitsevat myös eh, henkistä ja psykososiaalista apua tämän pakolais, mm, käsittelyn aikana. Ja toinen asia ovat olosuhteet sitten esimerkiksi Turkin ja Kreikan pakolaisleirillä naisten ja lasten erityistarpeet tulee ottaa huomioon erityisesti heidän tarpeensa liittyen hygieniaan, yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Itse olin hyvin vaikuttunut viime vuonna vieraillessani Kilisin pakolaisleirillä Turkissa. Satoin omin silmin nähdä, miten koulutus- ja valistusohjelmat vahvistivat naisia ja tyttöjä, auttoivat heidät selviytymään – Haluan tässä äh, osoittaa kunnioitustani sille äh, sitoumukselle ja valtavalle ponnistelulle, jota Turkin viranomaiset toteuttavat äh, Syyrian rajalla. Turkin viranomaiset tekevät erinomaista työtä. Kuitenkin tiedämme, että vain 10 prosenttia Turkissa asuvista syyrialaisista asuu näillä järjestäytyneillä pakolaisleireillä. Ja näin ollen haluankin nostaa esiin kolmannen kysymykseni, eli sen, että että naispakolaiset ja tyttöpakolaiset on integroitava yhteiskuntiimme. Esimerkiksi heidän pääsynsä työmarkkinoille on saatava entistä helpommaksi, heidän on saatava kieliopetusta ja heidän on päästävä korkeamman koulutuksen piiriin. Tämä koskee niin Euroopan unionia kuin kolmansia maitakin ja mm, meidän on ymmärrettävä, että tämä tietenkin maksaa, mutta kannattaa. Ja tulevassa EU-Turkki huippukokouksessa ensi maanantaina ja myös tätä huippukokousta valmisteltaessa myös Euroopan parlamentin on keskusteltava siitä, miten tämä rahoitus saadaan hoidettua ja toivon, että äh, asia hoituu pikaisemmin kuin äh, nämä keskustelut, joita nyt viime kuukausina on käyty. Jos ajatellaan tätä Euroopan unionin pakolaisapua Turkissa, jos tätä kautta pakolaisille voidaan antaa paremmat olosuhteet ja toivoa kotiin palaamisesta, niin heidän ei ole välttämättä jatkettava tätä vaarallista matkaansa sieltä eteenpäin. Tämä asia on äärimmäisen monimutkainen, hyvät naiset ja herrat. Siihen ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Euroopan unionillahan on yhteiset sääntönsä siitä, miten pakolais- ja maahanmuuttokriisiä pyritään hallinnoimaan. Meillähän on Schengenin rajasäännöstä, meillä on Dublinin asetus, samoin tämä hätä uudelleen sijoitusjärjestelmä, mutta nyt tarvitaan todellista aitoa solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä viimeisen kuukauden, kuukauden aikana Euroopan unionin äh, saapuvia pakolaisia ei ole kohdeltu äh, omien sääntöjemme mukaisesti eikä myöskään solidaarisesti. Ja tämä on äärimmäisen epäreilua näitä ihmisiä kohtaan, mutta myös epäreilua niitä harvoja maita kohtaan, jotka ovat heidän lopullisia määränpäitään ja joiden maksettavaksi nämä viulut sitten jäävät. Eli nyt on todella aika palata kunnioittamaan sitä järjestelmää, josta yhdessä on sovittu. Samojen sääntöjen on koske, koskettava kaikkia. Ja nyt kysymys onkin, että löydämmekö yhteisen linjan ja tahdon, alun vahvistaa ja uudistaa näitä sääntöjä ennen kuin on liian myöhäistä historian tutkija Christopher Clark aivan osuvasti totesi tätä mm, tilannetta, mutta tosin eri kontekstissa totesi, että olemmeko me nyt silmät kiinni matkalla kohti suljettujen rajojen ja suljettujen mielten Eurooppaa. Hyvät naiset ja herrat, minä toivotan teille hedelmällistä keskustelua liittyen tähän tärkeään asiaan. Meidän on parannettava nais- ja tyttöpakolaisten tilannetta pakolaisleireillä ja heidän integroitumistaan meidän yhteiskuntiimme. Ja pyydän anteeksi, että voi jäädä koko päiväksi teidän kokoukseenne seuraamaan tätä tärkeää keskustelua. Joudun kuitenkin poistumaan toiseen kokoukseen. Mielelläni kerron teille nyt mihin kokoukseen. Minä lähden nyt valmistelemaan Euroopan parlamentin puheenjohtajakokousta. Tapaamme nimittäin Federica Mogherinin ulkopolitiikan korkean edustajan ja aiheena on pakolaiskriisi sekä ensi maanantain EU-Turkki-huippukokouksen valmistelu. Voin kuvitella, että varmaan äh, suotte minulle anteeksi tästä syystä. Olen pahoillani, etten joudu äh, etten nyt ehdi jäädä tähän kokoukseen, mutta ymmärrätte, että tätä tärkeää asiaa mekin käsittelemme. Ja nyt vuoron saa puheenjohtaja sekä presidentti Mary Robinson. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Suuret kiitokset puhemies Schulz tästä oikein hyvästä aloituksesta tälle kokoukselle. Hyvää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puheenjohtaja, hyvät ja Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvä nava Sufi. Ja ehkäpä tässä yhteydessä voisin myös sanoa rakkaat sis- siskoni ja tukevat veljeni. Minulla on suuri ilo palata tänne Euroopan parlamenttiin tämän päivän tilaisuuteen. Minulla oli kunnia olla täällä 2011. Silloin yhdessä juhlimme kansainvälisen naistenpäivän satavuotisjuhlaa. Tuo oli merkittävä tilaisuus. Tänä vuonna keskitymme aiheeseen, joka haastaa meidän Euroopan unionimme perusarvot, pakolaisnaiset ja turvapaikanhakijanaiset Euroopan unionissa. Olen iloinen siitä, että keskityt Pakko pako turvapaikkaa hakevien naisten oikeuksiin, koska me tarvitsemme, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien naiset kovaan ääneen vaativat näitä oikeuksia. Onko meillä riittävästi empatiaa ja kuvi, mielikuvitusta niin, että voimme astua maansa jättävän naisen kenkiin brittisomali naisrunoilija Warson Shire kuvailee tätä ahdinkoa runossaan koti. Haluaisin lukea tästä lyhennetyn version. Kukaan ei jätä kotiaan, ellei koti ole hain suu. Rajalle lähdetään juoksemaan vain, kun nähdään, että koko kaupunki juoksee sinne. Naapurit juoksevat sinua kovemmin. Poika, jonka kanssa kävit koulua, joka suuteli sinua säilykepurkkitehtaan takana pitelee käsissään asetta, joka on suurempi kuin hän itse. Kukaan ei lähde kotiaan, ellei, ellei kotiaan jäädä. Kukaan ei lähde kotiaan, kodistaan, ellei koti häädä sinua, ellei tulipolta jalkojen alla, ellei ihon alla ver, veri kiehu. Jos ei tämmöistä, tällaista koskaan ajateltu, odottelen, lentokentän vessassa ja nielet passin paloja ja jokainen suupala ymmär- tekee selväksi, että et palaa enää. On ymmärrettävä, että kukaan ei laita lapsiaan veneeseen, ellei vesi ole turvallisempi kuin maaperä. Meidän on lähdettävä siitä, että kaikilla naispakolaisilla ja maahanmuuttajilla on ihmisoikeudet. Meillä on vuonna 1951 ja 1967 erityiset ja yleissopimukset ja pöytäkirjat, mutta myös elintasopakolaisilla on ihmisoikeuksia, oikeus ruokaan, veteen, koulutukseen, suojaan, väkivallattomuuteen ja siihen, että heidän ihmisoikeuttaan ja arvoaan kunnioitetaan. Meidän on puututtava naisen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien suojeluun. Se on yhä kiireellisempää Euroopassa. Helmikuussa YK on pakolaisedustaja totesi, että 55 prosenttia meren ylittävistä pakolaisista ovat nyt naisia ja lapsia. Kesäkuussa heitä oli vain 27 prosenttia. Emme voi väittää, että me tiedä, kuinka vakavia vaaroja näillä naisilla ja tytöillä on, kun he hakevat turvaa täältä. Me tiedämme, että naiset ovat erittäin haavoittuvia, kun he joutuvat pakon edessä jättämään kotinsa. Yhteiskunnalliset epätasa-arvot vain vahvistuvat ja kärjistyvät, kun nämä perinteiset tukijärjestelmät murtuvat. Me tiedämme, että naisia odottaa väkivallan vaara, seksuaaliset hyökkäykset, hyväksikäyttö ja kaup- ihmiskauppa. Olemme kuulleet unhcr kertomuksia ja muita, jotka puhu, kertovat seksistä kauppavälineenä, kun naiset joutuvat maksamaan, ikään kuin maksamaan seksillä matkoistaan. Me tiedämme, että myös lisääntymisterveys on vaarassa ja on yhä enemmän raskaus, raskauksesta johtuvia kuolemantapauksia. Jos kerran tiedämme tämän, eikä ole epähumania ja kohtuutonta olla toimimatta näitä väkivaltaisia näkymiä pakolaisia vastaan on ollut kaikille tämän häpäisevää meille. Euroopan unionin on ryhdyttävä toimiin ja suojeltava heitä. On hyvin tärkeää, että tiedämme nämä, mitä riskit ovat. Meidän on suojeltava naisia ja tyttöjä näillä vaikeilla teillä on erittäin tärkeää, että tiedämme mitä riskejä on. Tiedämme myös, miten on suojeltava näitä, näitä naisia ja tyttöjä. Naispakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kertomus, joka on tämän valiokunnan laatima, on kerännyt yhteen eri toimia, joita tarvitaan järkevää vastausta varten. Ensinnäkin transit-alueille ja vastaanottokeskuksissa on oltava henkilökuntaa, joka on sukupuolisensitiivistä. sensitiivistä on nopeutettava perheen yhdistämismenettelyjä, on tarjottava riittävät ohjelmat, joilla taataan terveys, terveystarpeisiin vastaaminen. Ja meidän on ponnisteltava, jotta, jotta voidaan antaa apua seksuaalisen väkivallan uhreille, koska tiedämme, että he eivät ilmoita niistä itse. Naispakolaisten ja työ, turvapaikanhakijoiden turvallisuuden lisääminen edellyttää uusia resursseja. Ne maat, jotka kantavat suuren taakan, niitä on autettava, jotta voidaan pitää yllä siirtymään joutuneiden naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia. Tämä taakka on kaikkien EUn jäsenvaltioiden jaettava yhdessä. Naisparlamentaarikkojen on nostettava äänensä kuuluvin ennen EU-Turkki huippukokousta 7. maaliskuuta ja ennen EUn maahanmuuttohuippukokousta 18 vai 19 maaliskuuta. Käymme keskustelua nyt erittäin sopivan aikaan. On vastattava pakolaiskriisiin. Kyseessä on ihmisarvon säilyttäminen ja kaikkien ihmisten suojeleminen. Voiko tämä Euroopan johtajien sukupolvi elää tietäen, että näin hirvittäviä väärinkäytöksiä on tehty? Kuinka historia tulee meidät tuomitsemaan, kun suljemme rajoja ja esitämme vain tekosyitä. Nyt on tai aika toimia yhdessä ja solidaarisesti. Vain kunnollinen jaettu yhteinen toiminta voi ratkaista tämän kriisin. Kun keskustellaan Euroopan unionin puutteista maahanmuuttokysymyksissä, meillä on mahdollisuus kehittää, kehittää kestäviä mekanismeja ja varotoimia, joilla voidaan estää se, että tätä ei tapahtu uudestaan. Tiedämme, että vaikka tämä kriisi menee ohi, niin tällaista pakolaisuutta tapahtuu myös tulevaisuudessa. Meidän on estettävä, lievennettävä tekijöitä, jotka ajavat ihmisiä kodistaan ja löydettävä kestäviä tapoja tukea heitä. Meidän on tunnustettava, tunnustettava mikä pakottaa ihmiset lähtemään. Aivan kuten Warshire runassaan sanoi, kukaan ei lähde kodistaan, ellei oma koti ole kuin hain suun mikä sitten muodostaa tämän, miksi kodista tulee hainsuun, niin siinä on monenlaisia sy- syitä, vaino, sota, epävakaus, köyhyys. Meidän on katsottava myös muita työntötekijöitä, ja tässä tietenkin viitan, viittaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin. Se on uhkien moninkertaista ja se kärjistää köyhyyttä ja vedenvähyyttä ja se tekee elintarvikehuollosta epävarmempaa. Köyhillä on yhä vaikeampi varmistaa oikeuksien, oikeutensa. Ilmi, ilmastonmuutos tulee lisäämään maahanmuuttoa pakolaisuutta globaalisti. Sy- Syyriassa kuivuus on nyt nähty yhtenä merkittävänä tekijänä, joka johti siviili- ja sisällissotaan, joka on nyt repinyt maata. Kuumempi ilma ja äärimmäiset sadeolosuhteet yleisesti ottaen ovat johtaneet pahempiin konflikteihin. Ilmastonmuutos ja, pako, ja pakolaisuus ovat erilaisia miehille ja naisille. Naisilla on, naiset joutuvat käyttämään raskaamman taakan. Kehittävissä maissa naiset riippuvat näistä luonnonolosuhteista eli selviytymistä varten ilmastonmuutoksen, kuivuuden ja metsien tilan heikentäminen vaikeuttaa tilannetta. Meidän on suunniteltava toimia kunnolla tuo, tunnistaen naisten merkitys yhteisöjensä muuttajana ja arvostaen heidän taitotietojen rakentaen heidän kapasiteettilleen sopeutua. Voidaan tehdä kestävämpää kehitystä ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Näin voidaan vahvistaa kokonaisia yhteisöjä ja lisätä sietokykyä. Muussa tapauksessa nämä ryhmät saattavat joutua taas lähtemään. Tämä nykyinen kriisi on osoittanut, että maailma ei ole valmistautunut tällaiseen tilanteeseen, jossa globaalista pakolaisvirrasta tulee suuria johtuen ilmastonmuutoksesta. EU-maiden olisi tunnustettava, että ilmastonmuutos on jo nyt työntötekijä, joka ajaa ihmisiä kodistaan pois ja se koskettaa köyhimpiä ja haavoittuvimpia. Euroopan johtajien on valmisteltava jäsenneltyjä inhimillisiä vastausvaihtoehtoja, joilla autetaan näitä eh, ihmisiä asettumaan eurooppalaisiin maihin ja autetaan myös heidän alkuperämaissaan niin, että siellä pystytään selviytymään ilmastonmuutoksen kanssa. Jos teemme oikeat valinnat, nyt Euroopan unioni voi muuttaa tämän maahanmuuttotarinan kroonisesta surusta ja kärsimyksestä voimaannuttavan osallistumisen, sopeutumisen tarinaksi, jossa yhte, Euroopan yhteiskunnan kunnan monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus, reiluusmalli voi levitä. Hyvä ystäväni, joka liian nuorena kuoli, joka sai rauhanpalkinnon työstään ihmisoikeuksien ja ympäristön edestä Vangarin Mathai, sanoi, että historian aikana tulee aika, kun ihmiskuntaa edellytetään siirtymään uudelle tietoisuuden tasolle, jotta saavutetaan korkeampi moraali. Euroopan edessä on tämä haaste nyt. Naisten on saatava eroaikaan. Haluan vedota teihin. Saakaa, puhukaa tästä kovaan ääneen. Nyt on erittäin sopiva aika puhua aiheesta. <clears throat> Kiitos rouva Robinson ja kolmas alku esittäjä on ihmisoikeusaktivisti, joka on pelastanut useita henkiä tässä mm, tämän het- tällä hetkellä käytössä olevassa kriisissä. Olkaa hyvä. Tutti. Cercherò di cominciare. Hyvää huomenta discorso senza alzare una carta. Pyrin pitämään puheenvuoroni ilman paperia, ilman kynää. Da delle calze che ho qui. Aloitan näistä sukista, jotka minulla on täällä. Delle bottiglie che potrebbero... Täällä on myös pulloja, jotka voisivat olla vaikka nämä pullot tässä. Nämä ovat naisen sukka, sukkahousut ja kaksi vesipulloa. Jos puhumme pakolaisista, meidän on puhuttava näistä sukkahousuista ja näistä pulloista. Tämä on pelastusväline meressä kaikille niille, jotka eivät ole pystyneet ostamaan kunnollisia pelastusliivejä Turkista tai Libyasta tai Egyptistä, koska heillä ei ollut ehkä rahaa tai ehkäpä salakuljettaja päätti ottaa heiltä kaiken heidän omaisuutensa. Olen nähnyt Välimeren punaisena jo kymmenen vuotta. En näe sitä enää sinisenä. näin kuinka sukupolven elää toisen holokaustin. Enkä puhunut mistään määristä. Puhun siitä, mitä tarkoittaa, kun katsotaan ja vaietaan. Välimeri on tuo keskitysleiri, jossa ihmiset kuolevat joka päivä, jossa ihmiset kärsivät. Tämä tämä aika yhdistää meidät natsifasismiin. Näemme tämän ja olemme niin kuin ei olisi tapahtuisi mitään. Annamme ihmisten kuolla välimeressä. Olen juuri palannut Kreikasta. Olin siellä viisi kuukautta ja, ja nukuin siellä autoissa, teltoissa ja rajalla. Kävelin myös pakolaisten kanssa syyrialaisten Homs, Homsista tulevien naisten kanssa. He lähtivät Syyriasta Turkkiin, saapuivat Kreikkaan ja Kreikasta. He jatkoivat matkaa kohti Saksaa. Kukaan ei tietenkään tiedä, kuinka tässä tulee käymään. Olen kärsinyt vakivaltaa kaksi niin sanottua rajaviranomaista käyttivät väkivaltaa minua kohtaan, enkä sano mistä kahdesta maasta. Kerran perhe, pamputti perhe, ähm, poliisi perhe, pamputti perhe, perhe sanoi poliisille, että haluamme tuohon bussiin, koska, koska lapseni on tuossa bussissa. Poliisi työnsi perheen pois ja käytti pamppuaan. Ihmisoikeudet, naisten, lasten oikeudet, kaikki nämä oikeudet, jotta voimme niistä puhua, meidän on lähdettävä tuonne rajalle ja kuljettava näiden ihmisten kanssa. Ehkä on nyt aika, jolla saattaa heitä tuolta maajarajalta. Minä en pelkää näitä niin sanottuja pakolaisia tai elin pakolaisia. Minulla ei ole olemassa mitään elintasopakolaisia. Minä en pelkää heidän puolestaan, minä pelkään Euroopan puolesta. Olemme täällä, koska uskon, että meillä on nämä arvot, joille Euroopan unioni on perustettu. Minä en pelkää pelkko pakolaisten puolesta, koska jälkipäivän he palaavat omaan kotiinsa, he rakastavat omaa maataan aivan kuten mekin rakastamme omaa maatamme, jos olemme syntyneet. Minä rakastan myös Italiaa, koska olen siellä kasvanut, ja myös Marokkoa, koska olen syntynyt Marokossa. Nämä ihmiset rakastavat i Syyriaa, Afganistania, Irakia. Jonakin päivänä he palaavat sinne. Tärkein kysymys kuuluu, mihin me lähdemme? Ja entäs meidän omatuntomme, kun katsomme peiliin jonakin päivänä, kun joudumme kertomaan meidän lapsillemme, että emme tehneet mitään, kun olisimme voineet. Voin sanoa vain sen, että kymmenessä minuutissa en voi vetää yhteen sitä kauheutta, mitä nyt olen nähnyt. Voin vain sanoa, että näinä päivinä on käynnissä valtavaa väkivaltaa naisia ja lapsia vastaan, jotka tulevat äh, Al-Rokkon kaupungista Syyriasta lähes 150 viestiä olen saanut puhelimeeni viimeisen kahden päivän aikana Serbian ja Kroatian rajalta. Kroatia ja Serbia ovat päättäneet, että estetään eteneminen kaikille niille, jotka tulevat Rokan alueelta ja aivan, syyt ovat aivan selvät, koska Rokka on ISISin vallassa. Esitänkin kysymyksen ensinnäkin nämä henkilöt kärsivät ensin rikollisesta diktatoriaalista järjestelmästä. Tämän jälkeen kärsimys jatkui, koska terroristit ottivat heidän kaupunkinsa haltuunsa. Kolmanneksen he ovat päättäneet jättää Syyrian, jotta he löytäisivät rauhan, jotta he voisivat viedä lapsensa kouluun, jotta he jollakin tavalla voisivat estää sen, että tyttären on pakko panna burka päälle. Nämä samat henkilöt ovat nyt tuolla meidän rajojemme lähelle, demokraattisen sivistyneen Euroopan rajoilla ja he ovat siellä jumissa. Jos tämä kiinnostaa, jos teitä kiinnostaa edes koordinaatit, missä he ovat, missä he ovat jum, jum, jumissa. Heillä ei ole yhtään rahaa, he eivät voi enää ostaa ruokaa. He odottavat, että joku humanitaarinen järjestö tulisi paikalle ja toisi ruokaa. Voin vain kertoa teille, että silloinkin kun ruokaa jaetaan, usein pyritään ottamaan riistämään pakolaiselta heidän ihmisarvonsa. Olen ollut tuolla Makedonian rajoilla kaksi viikkoa sitten. Siellä jonotettiin kolme neljä tuntia sateessa ja kylmässä, että olisi saanut yhden lautasellisen ruokaa ja vähän teitä. Tämä on nöyryyttävää kenelle tahansa meistä. Ehkä nyt on aika avata näitä humanitaarisia käytäviä. Ehkä nyt on aika auttaa näitä ihmisiä pääsemään Eurooppaan laillisia reittejä pitkin, todella laillisia reittejä pitkin, koska nyt Euroopasta on tullut täysin suljettu ja ainoastaan mafia pystyy tänne tulemaan. Eurooppalaisena minä pelkään. En pelkää pakolaisia maahanmuuttajia, vaan mafiaa, joka järjestää näitä matkoja ja pelkään myös omaa, omaa tuntoa, niin kun 50 vuoden jälkeen joudun jotakin tästä kertomaan omille lapsilleni. Kiitoksia. Muchísimas gracias. Eh. Oikein suuret kiitokset teille. Niin, ehkä teidän on paras laittaa kuulokkeet. Ajattelin puhua nyt Espanjaa. Niin, on todella vaikea nyt nämä sanat kuultuaan, kuultuaan niin presidentti Robinsoniakin kuin Rova Sufiakin, niin sydän ja sielu tässä nyt kyllä itkevät. Haluan kiittää teitä siitä, että olette tulleet osallistumaan tähän seminaarimme. Joitain käytännön tietoja nyt. Euroopan parlamentissa olemme erittäin tyytyväisiä siihen, eh, että näin moni on halunnut osallistua tähän seminaariin. Ja tänä aamuna Täällä on 44 jäsentä 28 parlamentista, 24 kansallisesta parlamentista. Ja tämä on kyllä nyt tilaisuus, johon, jonka osallistumisaste on kaikkein korkein tämän tyyppisiä tilaisuuksia ajatellen. Joten me olemme kyllä nyt päässeet jo osittain tavoitteeseen siitä, että tänään tulemme käymään keskustelua esittelijöiden kanssa yhdessä hyvin laajalti. Ja muistuttaisin muuten myös, että meillä on tulkkaus kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Ja myös Espanjan kansallinen parlamentti on lähettänyt tervehdyksensä. He eivät päässeet valitettavasti paikalle. Eilenhän äänestettiin äh, mahdollisesta uudesta pääministeristä. Itse asiassa meillähän on hallitus edelleen, eikä eilen myöskään sitten äh, hallituksen muodostajaa saatu valittua Espanjan parlamentissa. Mutta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Uskon, että tulemme käymään hyvin vilkasta eloisaa keskustelua. Ja mm, Tänään puhumme siis pakolaisnaisten todellisuudesta. Se, että keskusteluun osallistuvat Euroopan parlamentin jäsenet, sen parlamenttien edustajat, on aivan keskeisen tärkeää. Euroopan parlamentissaan olemme keskustelleet tästä todellisuudesta jo keskenämme ja nyt on aivan ehdottoman välttämätöntä meidän käynnistää toimet ja todella kantaa oma vastuumme meidän kunkin. Euroopan toiminta on ollut häpeällistä niin jäsenvaltioiden, kansallisten hallitusten kuin Euroopan toimielintenkin toiminta. Nyt on kyllä todella ryhdyttävä toimiin. Emme me voi jatkaa vain tyhjän puhumista. Meidän on nyt toimittava vastuumme mukaisesti. Nyt kerron teille, miten tämä meidän seminaarimme on tarkoitus järjestää. Me todella järjestämme kolme samanaikaista paneelikeskustelua, työryhmää. Näihin osallistuvat Euroopan parlamentin jäsenet ja muut jäsenet. Voitte osallistua keskusteluun halutessanne ja uskon, että työryhmäkeskustelut tulevat kaikissa kolmessa työryhmässä olemaan erittäin aktiivisia ja eloisia. Ohjelmahan teille on toimitettu, se on teillä tiedossanne. Samoin tiedätte, ketkä tulevat alustamaan keskustelun kussakin työryhmässä. Tässä salissa järjestetään yksi näistä työryhmistä ja nämä kaksi muuta sitten kahdessa toisessa salissa ja näistä teille kerrotaan tuossa ulkopuolella. Ja siellä on Euroopan parlamentin henkilökuntaa, joka ohjaa teidät sitten näihin muuten, muuhun, toiseen kahteen ää, saliin ja työryhmään. Eli tässä tarvitaan nyt muutaman minuutin tauko, kun järjestäydymme uudelleen. Ja täällä todella tässä salissa järjestetään yksi näistä työryhmäkeskusteluista ja nämä kaksi muuta kahdessa muussa salissa. Kello 11 jatkamme sitten kaikki yhdessä tässä salissa. Sopiiko? Hyvä. Ja nyt kääritään hihat.